Proszę Państwa, będziemy powoli zaczynać. Hyvät naiset, hyvät herrat. Hyvät naiset, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa tämän päiväisen kokouksemme. Meillä on ylimääräinen kokous tänä iltana. Se on ylimääräinen sen takia, koska me käsittelemme varsin tärkeää aihetta toisekseen. Me otamme, meillä on täällä erittäin kunnianarvoisia vieraita tänä iltana. Ennen kuin siirryn varsinaiseen aiheeseen, puhun ihan muodollisista asioista. Te olette saaneet esityslistan. Jos teillä ei ole huomauttamista siihen, toimiiko kaikki hyvin, kysyy puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että Saksan tulkkaus ei toimi. Odotamme, että kaikki lähtee hyvin käyntiin. Selvä, nyt kaikki sujuu. No niin, hieman uudestaan. Puhumme nimenomaan tulkkauksesta. Meillä ei ole tulkkausta ihan kaikille kielille. Malta, Slovakia, Viro, e, näitä kieliä ei voi kuulla tänä iltana. Mutta nyt haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki tänne paikan päälle tulleet. Me aiomme käsitellä kilpailukysymyksiä nimenomaan maatalouden näkökulmasta. Kilpailu kilpailukyky on aihe, jota ei ole useinkaan käsitelty sen syvällisemmin meidän valiokunnassamme. Me puhumme kyllä toisaalta usein tästä aiheesta, mutta hyvin yleisluontoisesti. Ja meiltä puuttuu usein aikaa, jotta voisimme todella paneutua keskeisiin aiheisiin keskeisen olemuksen ja syihin kilpailukykytilanteeseen, mutta tämähän on varsin, varsin poltava aihe, jos me ajattelemme unionin sisämarkkinoita, mutta miksei myös ulkopuolisia, EUn ulkopuolisia markkinoita. Meidän pitää todella nyt saada hyvä kilpailupolitiikka, hyvä, hyvät kaupalliset käytänteet, koska nehän kulkevat usein käsikädessä. Ja mitä tästä ja myös pitää ajatella maataloudesta tulevaa tuloa elinkeinoharjoittajille. Nyt haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi meidän kutsuvieraamme. Olen erittäin iloinen ja kunnioitettu, että voin ottaa heidät vastaan tänään meidän valiokuntamme kokoukseen. Aivan erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi rouva komission jäsenen Margrethe Vestagerin. Ei tämä tarkoita sitä, ettenkö olisi yhtä iloinen, että herra Phil Hogan on täällä paikalla. Mutta me, kun näemme useammin, vähän useammin, niin se ei ole niin, ehkä niin suuren su- suuri tapahtuma. Meillä on säännöllistä yhteistyötä ja se on kyllä minulle erittäin mieluisaa, että meillä on hyvät välit. Te varmasti tiedätte, että parlamentti on pyytänyt komissiolta YMPn reformin yhteydessä syvempää analyysiä kilpailukysymyksistä on kyse siis siitä, että meillä olisi sisäinen ja ulkoinen äh, näkemys mielipideasiasta. Me olemme jo käynnistäneet työskentelymme tällä äh, sellaisilla sektorilla, kuten esimerkiksi naudanliha tai jotkut äh, viljelykasvit kuuluvat tähän. Me olemme tehneet yhteenvetomme kirjallisesti näistä käsitellyistä aihe kokonaisuuksista. Ja nyt me haluamme tänään saada nimenomaan kuulla meidän kutsuveramme, näkemyksestä asia, näke, kutsuveramme näkemystä asiasta. Meillä on puolitoista tuntia aikaa tähän ja sen jälkeen meillä alkaa äänestys osio En näe vielä herra Nikolsonia täällä salissa. Toivottavasti hän tulee ajoissa. Ehkä hän vielä työstää viime hetkellä näitä viime hetken tarkistuksia. Lukuisen määrä kompromissia on myös meille tullut jo valmiina. Käsittelemme näitä myöhemmin, mutta nyt äh, pitemmittä puheitta annan puheenvuoron komission jäsenille. En tiedä kumpi teistä haluaa aloittaa, mutta minä toivotan teidät vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi. Kiitos. Thank you very much, uh, chairman. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitokset valiokunnalle siitä, että Komissio Vestager ja minut kutsuttiin tänne keskustelemaan näistä suuntaviivaluonnoksista avain maatalouden sektorilla. Olen iloinen, että meillä on mahdollisuus käydä keskustelua teidän kanssanne tästä merkittävästä aiheesta. Hyvä puheenjohtaja, kun puhutaan maataloussektorista, Euroopan parlamentilla ja komissiolla on yhteiset tavoitteet. Me haluamme, että maataloussektorimme olisi tasapainoisempi ja kilpailukykyisempi. Ja äsken tässä uudistuksessa me sitouduimme tähän. Ajatellen markkinahorientoitunutta politiikkaa, me haluamme, että politiikka on vihreämpää ja kestävämmällä pohjalla. Meillä on erityis asia nyt esityslistalla, mutta taustatiedoksi kannattaa ensin katsoa tätä laajempaa kuvaa. Kilpailu on päivittäistä todellisuutta Euroopan maataloustuottajille suurimmalla osalla markkinoista, ja tämä on aivan loogista koska YMPtä on uudistettu monen otteeseen ja kuten sanoin, se perustuu nykyään enemmän markkinoihin kuin koskaan. Maataloustuottajilla on suuremmat haasteet edessä kuin koskaan. Kuluttajat vaativat yhä vain enemmän. He haluavat parempia tuotteita, kestäviä tuotteita. He haluavat jäljitettävyyttä tuotteille. Saman aikaan maanviljelijöillämme on kilpailu edessään Euroopan ulkopuolelta tulevien tuonnin osalta. Heillä on hyvin vahvoja kilpailijoita, olivat he sitä tuottajia tai jakelijoita. Maataloustuottajien ö, realiteetti on elämäntapa, mutta pienviljelijöillä ei ole suurten edessä ö, neuvotteluvoimaa. Ja komission ja sen Vestager ja minä tiimiemme kanssa haluamme nyt auttaa maan, maataloustuottajia vastaavan haasteisiin. Lainsäätäjä on jo vuosien aikana luonut erilaisia sääntöjä, joilla parannetaan eurooppalaista maataloussektoria niin, että se on kestävämpi, vihreämpi ja kilpailukykyisempi. Te Euroopan parlamentissa eritoten tässä valiokunnassa olette olleet aivan avain roolissa viemässä eteenpäin YMPtämme ja tekemällä siitä markkinaperusteisempaa. Me tiedämme, että kilpailupolitiikalla ja maatalouspolitiikalla on erityisesti suhde. Yleensä kyse on kilpailun rajoittamisesta ja sehän on kielletty, paitsi jos voidaan todistaa, että se luo etuja kuluttajille. Mutta maataloussektorilla tämä on eri, eri tavalla. Poikkeuksia tehdään niin, että voidaan vastata YMPn tavoitteisiin. Tässä mielessä lainsäätäjät te ja neuvosto olette päättäneet, että standardit ja kilpailusäännöt pätevät tälle alalle, paitsi että tässä on poikkeuksia tai derogaatiota, niin kuin niitä kutsutaan. Yli 50 vuoden yhteisen maatalouspolitiikan aikana lainsäätäjät ovat hyväksyneet useita eri poikkeuksia ja näin maataloustuottajat Euroopan unionissa pääsevät markkinoille hyvin eri tavoin. Ja parlamentilla ja tällä valiokunnalla, oli erittäin tärkeä rooli viimeisimmän uudistuksen aikana, kun tehtiin päätöksiä näistä uusista poikkeuksista. Yhdessä neuvoston kanssa päätitte tehdä uudet, syyt, uudet eh, säännöt kolmelle eri alalle, eli naudalihalle, oliviöljylle ja peltokasville. Tässä tuli konkreettisia pyyntöjä eh, sektorilta niin, että voitaisiin eh, vahvistaa heidän kilpailukykyänsä verrattuna eritoten ostajien sektoriin. Lainsäätäjillä oli tasapainoinen lähestymistapa. Tässä ei pitäisi heikentää maanviljelijöiden asiaa. Poikkeuksella he halusivat, että maanviljelijät veisivät askeleen eteenpäin yhteistyötänsä ja liittäisivät voimansa yhteen niin, että he saisivat yhdessä aikaiseksi kestävän, eh, elinkelpoisen eh, toimen. He voisivat eh, luoda yhteisen jakelufoorumin niin, että voisivat nopeuttaa jakelua ja saada enemmän joustavuutta. Ja jos maataloustuotteet toimisivat tällä tavalla, heillä olisi hyvät mahdollisuudet parantaa markkina-asemaansa ja eritoten vastata jalostus- ja jakelusektorin kovaan paineeseen. Usein poikkeusten lähestymistapa auttaa meitä saavuttamaan näillä kolmella sektorilla YMP tavoitteemme. Eritoten tämä tarkoittaa parempaa tulotasoa maantaloustuottajille, tuottavuuden kasvua, tuotteiden saatavuutta kuluttajille järkevän hintaan. Loppujen lopuksi tästähän me, meidän ponnistelumme Niissä on kysymys. Me haluamme kilpailukykyisen maataloussektorin, joka voi vastata kilpailuun myös Euroopan unionin ulkopuolelta kestävällä tavalla. Kuten valiokunta hyvin tietää, uudet säännöt kolmalle sektorille ovat artikloissa 169-171. Näissä tehdään selväksi se, että maataloustuottajilla on oikeus yhdessä sopia volyymeista ja monista muista asioista, kunhan kysymys on järkevistä määristä. Esimerkiksi nauralihan, osalta 15 prosenttia, oliviöljyn osalta 20 prosenttia. toimissa voi olla esimerkiksi erilaisia varastotoimia, varastointitoimia, joilla voidaan parantaa tehokkuutta. Jotta voitaisiin saavuttaa YMPn tavoitteet näillä ö, aloilla, me tarvitsemme tasapainoisemme lähestymistavan enemmän ö, neuvotteluvoimaa maataloustuottajille ja tasapainoisempaa toimintaa kentällä. Tässä oli hyvät naiset ja herrat vain muutama sananen nyt YMPn roolista ja politiikasta kilpailu kilpailun ja maataloussektorin suhteesta. Ja seuraavaksi haluaisinkin antaa puheenvuoron tässä komissiojäsen Sestagerille. Chairman, uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset tästä kutsusta. Minun osaltani onhan itsestään selvää, että olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa asioista, mutta ihan muutama sanoinen, sananen siitä työstä, mitä me tähän mennessä olemme tehneet. Ei luonnollisestikaan riitä, että on sääntöjä ja lakeja sen vuoksi, että näistä säännöistä ja laista täytyy tulla eläviä ihmisille, jotka niitä käyttävät. Sen vuoksi niiden täytyy olla saatavilla, niiden täytyy olla ymmärrettäviä ja niiden täytyy antaa todellista ohjausta, koska muuten kaikki se työ, mitä te olette lainsäätäjänä tehneet, ei äh, astu toteen. Teidän valiokuntanne on pyytä, kehottanut siihen, että lainsäädäntö olisi johdonmukaisempaa jäsenvaltioissa. Me olemme samaa mieltä tästä ja tämä on se syy, miksi komissio laati nämä suuntaviivat, joista me täällä tänään puhumme. Te olette ihan oikeassa siinä, kun te olette sanoneet, että jäsenvaltioiden välillä on liian suuria eroavaisuuksia ja se häiritsee yhtäläistä lähtökohtaa. Nämä suuntaviivat ovat maatalous- ja kilpailupääosastojen yhteistyön tulosta. Ja me olemme pyytäneet kaikkia kommentoimaan näitä. Oli sitten kysymys viranomaisista tai tämä valiokunta johtavana tekijänä. Se syy, miksi me pyysimme mahdollisimman monia kommentoimaan näitä luonnossuuntaviivoja oli se, että halusimme varmistaa, että ne ovat hyödylliset. Ei nyt tarkoita sitä, etteikö jokainen suuntaviiva, joka komissio laati, olisi hyödyllinen, mutta yksi asia, mikä on erityisen tärkeä, on se, että näitä suuntaviivoja voitaisiin käyttää välittömästi niin, että niitä ei tarvitsisi enää tulkita tai kääntää uudelleen. Syy on se, että maanviljelijät äh, sitten täytäntöönpanevat näitä uusia sääntöjä ja heidän täytyy itse arvioida tämä täytäntöönpano ja, ja sääntöjen toimivuus. Ja jotta kykenisi itse arvioimaan tätä, niin tarvitaan suuntaviivat, jotka ovat hyvin ymmärrettävät, koska muuten tämä tehtävä on ma- lähes mahdoton näiden äh, suunt- näissä suuntaviivoissa on tällainen äh, ohjekirja, jossa kerrotaan hyvin tarkkaan, kuinka toimitaan. Niissä kerrotaan myös äh, yksityiskohtaisesti esimerkkejä, kuinka nämä säännöt toimivat eri tilanteissa. Julkisessa kuulemisessa olemme painottaneet näiden käyttökelpoisuutta ja meiltä on pyydetty enemmän käytännön esimerkkejä ja meidän palvelumme ovatkin työskennelleet sen parissa niin, että nämä olisivat vielä hyödyllisemmät siinä näkökulmassa. Koska näiden täytyy olla käyttäjäystävälliset ja antaa tuottajien ja maanviljelijöiden maanviljelijöille mahdollisuus käyttää niitä helposti ja joustavasti. On tärkeää myös lisätä, että näissä suuntaviivoissa ei ole mitään uusia vaatimuksia, uusia ehtoja tai menettelytapoja. Komissio on rajoittautunut siihen, että se selittää ja kehittelee näitä uusia sääntöjä, jotka lainsäätäjä on hyväksynyt. On tärkeää, että nämä suuntaviivat ovat tulosta hyvin äh, tarkkojen konsultointien jälkeen kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Sen vuoksi, että Tällä kuulemisella on ollut tarkoituksena varmistaa se, että nämä suuntaviivat eh, todellakin heijastelevat eh, tämän sektorin eri näkökulmia, kuten komission jäsen Hogan juuri sanoi. Jotkut näistä säännöistä, jotka koskevat muita sektoreita, eivät eh, ole käytössä maataloussektorilla. Ja sen vuoksi on tehtävä läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten, ministeriöiden ja maanviljelijöiden kanssa, jotta asiat saadaan toimimaan oikein. Ja toivon mukaan nämä suuntaviivat mahdollistavat myös yhteisemmän sääntöjen täytäntöönpanon sellaisena kuin lainsäätäjät ovat ne tarkoittaneet. Nämä suuntaviiva Tämä suuntaviva luonnokset ovat äh, saaneet hyvin paljon äh, hyödyllistä kommentointeja julkisissa kuulemisissa. Ja me olemme myös saaneet äh, hyviä kommentteja tältä valiokunnalta. Olemme kiitollisia siitä, että te todellakin teitte hyvin tarkan työn ja kaikki, mitä tämän, tämänpäiväisessä kokouksessa nyt tulee esiin, otetaan luonnollisesti mukaan tähän lopulliseen versioon suuntaviivoista. Sen vuoksi haluaisin kommentoida vielä muutamaa asiaa, jonka komissio on ottanut esiin. Te kysytte meidän näkemyksiämme näistä poikkeuksista liittyen kilpailusääntöihin. Nämä ovat 206-209 artikloissa tässä yleisessä markkinointiasetuksessa. Me olemme keskittyneet tähän tässä siihen osuuteen, mikä on, erittäin, mikä on erityisesti uutta tässä asetuksessa. Näissä suuntaviivoissa katetaan tuottajien yhteinen myynti nimenomaan viljasektorilla. Tämä on uusi sääntö Joten tuottajat näillä sektorilla tarvitsevat selkeästi enemmän tietoa, selkeyttä näiltä aloilta. Mitä tulee muihin maataloussektoreihin, niin komissio pyysi yhdeltä sektorilta suuntaviivoja, nimittäin sokerin tuottajilta. Tämä on, lienee ihan loogista, koskapa sokerin tuottajilta kuluttajilla on edessään uudet lähtö- edellytykset vuodesta 2017 lähtien, koska tässä on tullut lainsäädäntöön suuria muutoksia. Joten me olemme tarkastelleet tätä asiaa ja olemme miettineet, että mikäli tarvitaan, niin sitten heille annetaan lisää ohjausta ja tukea. Lisää ohjausta tarvitaan myös siinä, miten me määrittelemme markkinat ja miten me määrittelemme määrävän markkina-aseman ja sen väärinkäytön näissä yleisissä suuntaviivoissa on jo olemassa yleiset, yleinen konsepti tästä. Kaksi tuottajaa voi yhdessä näitä toimeenpanna ja me haluamme luonnollisesti antaa lisää tukea siinä, millä tavalla eh, tätä informaatiota saadaan ja millä tavalla sitä käytetään, koska se tulee olemaan hyvin tärkeää tulevaisuuden työssä. Ja sitten vielä lopuksi muutama sananen siitä, mikä on tilanne menettelytapojen suhteen. Me tarkistelemme nyt niitä kommentteita, joita me saimme julkisissa kuulemisissa, joka päättyi 5. toukokuuta me viemme tämän päätökseen tämän illan kommenttien pohjalta. Ja olemme samaa mieltä, mitä valiokunta sanoi siitä, että teillä täytyisi olla sananne sanottavana ennen kuin viimeiset askeleet otetaan, ja sen vuoksi me tapaammekin täällä tänään. Joten tämä tapaaminen on viimeinen askel ennen kuin komissio pyytää kansallisten äh, kilpailuviranomaisten äh, neuvoa antavilta komiteolta näkemykset lainsäädännöllisestä tekstistä ja tämä tulee tapahtumaan tai viemään päätökseen syyskuuhun mennessä. Ja sitten sen jälkeen kollegio äh, kokoontuu hyväksymistä varten ja teemme tämän mahdollisimman aikaisessa vaiheessa syksyllä, mutta kuten te tiedätte, meidän täytyy esitellä syyskuussa neuvoantavalle komitealle tämä teksti ja sen jälkeen mahdollisimman nopeasti sitten kollegiolle. Komission jäsen Hogan ja minä olemme sitoutuneet tähän työhön. Tässä on suuria haasteita maanviljelijöille koko Euroopassa sekä mitä tulee heidän omaan osuuteensa ja kaikkeen tähän muutoksiin, jota heillä on edessänsä. Ja sen vuoksi me teemme parhaamme, jotta nämä suuntaviivat toimisivat, että ne olisivat mahdollisimman konkreettiset, saatavat ja ymmärrettävät. Sekä kirjalliset kommentit, joita tämä valiokunta on tehnyt, samoin kuin tämä tämänpäiväinen tapaaminen, tulee auttamaan meitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Apeluję też, abyśmy korzystali. No, kiitos. Minä ehdotan, että käytämme kirjallisia muotoja kommentteja varten, niin kuin Rouva komission jäsen ehdotti. Nyt aloitamme koordinaattoreiden puheenvuoroilla. Minä pyydän, että kaikki ilmoittautisivat, jotta voimme hyvin organisoida meidän aikamme. Meillä on noin tunti aikaa vielä, mutta pyydän, että kaikki, jotka haluavat puhua, ilmoittautuisivat. Koordinaattori Des aloittaa. Koordinaattoreille ei ole mitään rajattua puheaikaa, mutta pyydän kuitenkin, että puhuisitte kaikki lyhyesti, jotta kaikki ehtisivät puhua. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Kiitos äh, puheenjohtaja komission jäsenet Hogan ja Vestager. Kiitos, että tulitte tänne. Enkä minä tule puhumaan puoli yhdeksän asteen lupaan, vaikka toki voisin. Niin, kiitos, että me keskustelemme tästä tärkeästä aiheesta täällä tänään. Tämähän on aihe, joka koskee meitä kaikkia. EPP-ryhmässä me puhumme hyvin usein näistä aiheista kilpailukyky, kilpailun vääristyminen ovat hyvin tärkeitä aiheita. Komission jäsen Hogan, eh, te ette ole yksin vastuussa eikä eh, Vestagerkaan. Minulla on tässä paperi tästä toimeenpanosta, jonka olen juuri saanut eh, jäsenvaltioista. Kun kävin sen lävitse, niin meillä on kilpailun vääristymistä ollut, mutta kollegani äh, Ranskassa saa tiettyjä äh, yhdistettyjä maksuja, joita meillä Saksassa ei ole, niin äh, silloin me voimme Saksassa niitä käyttää, Ranskassa ei. Eli tämä liittyy nimenomaan tähän lainsäädäntöön ja sen eroavaisuuksiin. Mutta paine on hyvin kova Saksassa, esimerkiksi sokeriviljelijöillä, ja Ja tämä liittyy myös esimerkiksi lihantuotantoon ja moneen muuhun, mutta minusta on ikävää, että, että säännöt eivät ole samat joka paikassa. Meidän täytyy nyt tämä jotenkin ratkaista. Kaikkein suurin kilpailun vääristymä meillä on alueella, josta meillä ei ole vastuuta, nimittäin verotuksen alalla. Saksassa maatalousdieselissä ei ole verotusta, kun taas esimerkiksi Bayerissa verotus on todella kova, niin tämä johtaa suureen vero, vääristymään. Mutta verotus on kansallisten jäsenvaltioiden asia. Sitä EU ei voi muuttaa, emme me voi puuttua. Toisaalta sitten taas tanskalaiset maanviljelijät joutuvat maksamaan suuria maksuja kasvinsuojeluaineista. Eli kaikki tällainen aiheuttaa kilpailuvääristymää. Sama koskee myös varastointia ja niin edelleen. Mutta nämäkin asiat ovat hyvin usein kansallisia. Ja puheenjohtaja Juncker on tehnyt nyt ehdotuksen siitä, että jäsenvaltiot voisivat äh, päättää esimerkiksi GMO-tuotteiden tuonnista, joka johtaa jälleen kerran äh, vääristymiin Euroopassa, joten toivon mukaan komissio kykenee puhumaan äh, tämän pois. Myös vuokra, maan vuokrahinnat ovat hyvin erilaiset ja jos katson esimerkiksi hintoja Saksassa, niin erot ovat valtavat. Ja sitten myös energiahinnat, myös tässä. Tämä on kansallinen asia, miten korkeat energiahinnat ovat. Se, missä me voisimme löytää jonkinnäköisen yhteisen ratkaisun, liittyy esimerkiksi biodieseliin, jolle me voisimme löytää yhteiset edellytykset koko Euroopassa, että maanviljelijät saisivat käyttää biodieseliä, jota he itse tuottavat. Joten odotan mielenkiinnolla näitä suuntaviivoja ja toivon, että niillä on vaikutusta. Vielä yksi asia, herra puheenjohtaja. Puhutaan siitä, että tuottajan asemaa vahvistettaisiin. Minä olen itse ollut puheenjohtajana tällaisessa maanviljelijöiden yhdistyksessä, tuottajajärjestössä. Meillä on ollut sellainen tilanne, että meillä on tuottajat etelässä, ja pohjoisessa. Ja hinnat ovat olleet ihan hyviä ilman, että on sovittu näistä hinnoista, ei ollut minkäännäköistä kartellia. Sitten yhtäkkiä tuli toisesta EU-maasta pieni tuottaja, joka rikkoi koko tämän hinnoittelun. Eli siis meillä oli suuret sekä pohjoisessa että etelässä valmistaja. Ja sitten tulee yksi pieni tuottaja sinne keskelle ja rikkoo koko hintapolitiikan. Kollegat varmasti tuovat esiin vielä monia muitakin asioita, joten en halua käyttää liikaa aikaa. Tärkeää olisi, että komissio nimenomaan sokeriviljelyn yhteydessä puuttuisi asiaan. Kiitos. Toivon, että me saamme hyvät, hyvän lopputuloksen. Odotan mielenkiinnolla näitä suuntaviivoja. puheenjohtajalle ei ole mikrofoni auki. Presidente, cercherò di recuperare io qualche Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän saada vähän takaisin näitä käytettyjä minuutteja ja puhun lyhyesti. Haluan vain yksinkertaisesti kiittää rouva Vestager ja herra Hogan ja siitä, että ovat tulleet tänne. Erittäin tärkeää kehittää tätä aiheutta, aihetta kilpailusta ja kilpailun vääristymistä tällaisella sektorilla kuin maatalous on. Kuten Albert Desvastikään sanoi, kyllä tämä on ihan erityisaihe, mutta mikä tänä päivänä on meille tärkeää, ovat poikkeusjärjestelyt, joista olemme keskustellut, joista meidän tiedotteemme ja myös suuntalinjaukset, suuntaviivatkin ovat tärkeitä kolmella sektorilla, josta puhuttiin, naudanliha, mm, oliiviöljy ja suuret viljelyalueet. Mutta tämä pitäisi olla yhtä tärkeää kaikille sektoreille. Pidä unohtaa sitä, että maatalous on aivan erityisalue itsessään. Se on kyse sektorista, joka määritellään price takers sektoriksi, eli sillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa itse hintoihin, jos ajatellaan teollisuutta tai jakeluporrasta. Keskittymätaso on erittäin suuri ja se antaa paljon enemmän voimaa kilpailullisesti kuin mitä maanviljelijöillä itsellään, itsellään on. Eli ongelma on siinä, että mikä on meidän kapasiteettimme antaa konkreettinen vastaus kaikille niille, kaikille niille maanviljely. Eli tämä tiedonanto on erittäin tervetullut ja nämä suuntaviivat ovat myös tervetulleita, koska se tarjoaa lisämahdollisuuksia maanviljelijöille. He voivat itse paremmin tiedottaa, he voivat myös itse paremmin hyötyä näistä poikkeusjärjestelyistä, joita me olemme heille tarjonneet. Vi edellisellä lain, edellisellä lain lainsäädäntökaudella pystymme laajentamaan tätä keskustelua. Meidän täytyy täsmentää asioita hyvin, jotta maanviljelijät voisivat hyötyä näistä instrumenteista paremmin. Ja valitettavasti olemme todenneet useilla sektoreilla sen, että instrumentit ovat olemassa, mutta niitä ei käytetä hyvin tai tarpeeksi. Mutta maatalousväestön pitää todella organisoitua, jotta ne voivat olla vastavoima ja vastapaino suurille sopimuskeskittymille, jotka ovat täällä maataloussektorin alku tuotannossa hyvin vahvasti esille. Minä kiitän teitä paljon tiedonannosta. Kun puhutaan kilpailuvääristymistä, se on suunnattoman laaja aihekokonaisuus, mutta teidän tekemänne työ on varsin, varsin tärkeää. Ehkä meidän pitäisi pyrämin pyrkiä paremmin selittämään tämä yleisölle, koska usein kun puhutaan kilpailusta, niin silloin puhutaan viranomaisista, jotka haluavat taistella näitä kartelleja keskittymiä vastaan, emmekä me oikein osaa hahmottaa, kuinka maatalous on niin monimuotoinen suhteessa muihin sektoreihin, koska maatalous kärsii myös hintapolitiikasta. Olemme keskustelleet herra Hoganin kanssa tästä. Muut sektorit pääsevät hyötymään tästä maataloussektorin epävakaudesta epävarmuustilasta. Pan posłuchaj Toma. Yes, thank you, Chair. Dear Commissioner Hogan, dear. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen Hogan, hyvä komission jäsen Vestager. On hyvä, että haluatte antaa maanviljelijöille mahdollisuuden hyötyä kilpailusäännöistä, mutta suurin osa maanviljelijöistä on todella pahassa asemassa nyt. Yhtäältä kyse on rehoteollisuudesta ja lannoitteista ja niin edelleen, ja toisaalta sitten hyvin järjestäytyneestä jälleenmyyntisektorista. Suurin osa huolista liittyy tähän jälkimmäiseen. Tämä nähtiin myös tässä tarjotuketju-aloitteessa. Meidän pitäisi kuitenkin enemmän panostaa Yhtälön toiseen puoleen tämän vuoksi esittäisin teille kysymyksen, hyvä komissio sen Vestager. Mitä te voitte kilpailupääosastona tehdä, jotta voitte jatkuvasti valvoa maatalouden tilannetta ja todella puuttua asioihin silloin, kun ongelmia nähdään. Kiitos paljon. Rouva Senera. Gracias, eh, presidente. Bueno, yo acabo... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tulin juuri saliin. Pahoittelen, että en voinut olla täällä alusta lähtien enkä kuullut teidän eh, johdantojanne. Joka tapauksessa haluaisin muutamia huomioita esittää tässä kilpailukysymyksestä. Perinteisesti aina sanotaan, että kilpailusäännöt olivat välttämättömiä, jotta voitaisiin suojella kuluttajia ja jotta hinnat pysyisivät tasapainossa. Olemme kuitenkin kokemuksen ja käytännön kautta nähneet viime vuosina sen, että kuluttajat eivät ole saaneet mitään hyötyä ja että maataloussektorin tuottajat ovat kärsineet niistä säännöistä, jotka ovat tuhonneet kaiken neuvottelukapasiteetin sektorilta. Perinteisesti vuosien ajan on eri tuottajajärjestöt voineet istua neuvottelupöytään eri teollisuuden alan edustajien kanssa, että voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen hinnoista. Ja tässä ei ollut mitään ongelmia, mutta tämä on kaikki tuhottu ja tällä on tuhottu koko meidän neuvottelukapasiteettimme niin, että maataloustuottajat ovat täysin puolustuskyvyttömiä ja heikossa asemassa teollisuuden kynsissä. Me emme voineet mitään kollektiivisia sopimuksia tehdä, mutta teollisuussektori kyllä siinä onnistui. Ja esimerkiksi Espanjan valtio on nostanut haasteita ja tämä on johtanut teollisuussektorilla sakkoihin, esimerkiksi maitoalalla, mutta loppujen lopuksi maataloustuottajat ovat niitä, jotka maksavat nämä sakot, koska kun yritykselle asetetaan sakkoja, niin loppujen lopuksi se kyllä tulee sitten maataloustuottajien selkänahasta. Näin ollen täytyy kulkea kohti sellaista tilannetta, jossa palautetaan oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin, oikeus sopimuksiin minimihinnoista ja myös mahdollistetaan se, että tietyt hallinnonalat voivat olla tässä välittäjinä, jos sopimusta ei synny, niin kuin tapahtuu muussakin työlainsäädännössä. Minä halusin vain tällaiset pienet huomiot nyt esittää teille. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Hausling. Kiitos en nyt tiedä, miten paljon keskustelua tämä nyt oikeastaan on. Me käymme usein keskustelua, ja me pääsemme aina siihen tulokseen, että jotain täytyy tehdä. Ja joka kerta me toteamme, että tilanne on itse asiassa heikentynyt maanviljelijöiden osalta. Ja siihen riittää muutama luku, kun puhumme kustannuksista – supermarketit hallitsevat 40 prosenttia kaikista markkinoista, joissain maissa jopa 75 prosenttia. Eihän meillä enää oikeastaan ole mitään kilpailua sillä tavalla niin kuin on toivottu. Me olemme oikeastaan sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole kilpailua enää. Ja esimerkiksi maidon kohdalla me yritimme vahvistaa tuottajia meidän ehdotuksillamme, jotka meidän mielestämme eivät menneet tarpeeksi pitkälle, mutta se oli edes pyrkimys mutta täytyy sanoa, että jos maanviljelijällä ei ole mahdollista etsiä ostajia, koska on vain yksi ostaja, niin eihän se silloin ole mitään kilpailua. No, tämä on minusta EUn ja, ja, ja jäsenvaltioiden tehtävä vahvistaa maanviljelijän tilannetta tällaisessa tilanteessa, koska ei voida sanoa, he eivät, eivät he voi sanoa maidon kohdalla, että me menemme lakkoon. Ja esimerkiksi öö, Saksassa maanviljelijät, maidon tuottajat eivät voi mennä kimppaan, koska se rikkoo kartelioikeutta. Ja sitten taas, eh, jos ei kahteen päivään myydä maitoa, niin sitten se pitää kaataa pois. Eli heidän on hyvin vaikea järjestäytyä. Odotan mielenkiinnolla komission ehdotuksia. Jose Bove, kollegani, esitti kanssani, me teimme yhdessä mietinnön tästä aiheesta ja niistä toimenpiteistä, mitä me ehdotimme, hyvin vähän on toimeenpantu ja minulle ei riitä se, mitä te nyt komission jäsenet olette tehneet ehdotuksina. Sanat ovat lämpimiä, puhutaan vapaista markkinoista, paitsi että maanviljelijöille markkinat eivät ole vapaat. Ja sitten me jäl- myöhemmin äänestämme maitopaketista. Te tiedätte kaikki, mikä tilanne maitomarkkinoilla tällä hetkellä on. Eli on ollut lupauksia ei-säädellystä markkinoista ja äh, lupauksia laajentua maailmanmarkkinoille, mutta äh, ei, ei näitä äh, lupauksia ole voitu lunastaa. On myös pyydetty oliiviöljyyn toimenpiteitä, samoin kuin maitoon, mutta mitä ei ole tapahtunut. Sen vuoksi meidän täytyy nyt palata näihin perusasioihin. Se, mitä Albert Dess sanoi, meni itse asiassa aiheen ohitse ei tässä nyt ole kysymys dieselin verotuksesta, vaan maanviljelijöiden markkinaoikeudesta. Ja sen vahvistaminen on meidän tehtävämme. Enkä minä tiedä, mitä tässä nyt oikein tapahtuu, kun me jälleen tapaamme sitten puolen vuoden kuluttua tai vuoden kuluttua ja keskustelemme siitä, onko tilanne muuttunut. Toivo on se, joka viimeisenä kuolee, mutta kyllä nyt tässä jotain pitäisi tapahtua komission taholta. No, więcej optymizmu, panie se olisi ehkä hyvä olla vähän optimistisempi, arvoisa edustaja. Tämä aihe on erittäin mielenkiintoinen ja olen iloinen, että meillä on sekä maatalous- että kilpailukomission jäsen täällä paikalla, koska nämä kaksi asiaa ovat hyvinkin liitoksessa toisiinsa. Kuka nyt on vastuussa elintarviketuotannosta, oli kysymys kansallisesta hallituksesta Euroopan komissiosta, niin niiden täytyy kaksi varsin vastakkaista tavoitetta saada sovitettua yhteen. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että jokainen alainen saa riittävästi elintarvikkeita siedettävällä hinnalla. Toisaalta niiden täytyy myös varmistaa se, että jonkin sortin elintarvike tarjontaturvallisuus on olemassa niin, että ihmiset, joita joudutaan ruokkimaan, eivät ole riippuvaisia tuontiruuasta. Näin ollen tarvitaan kestävä elintarvikesektori ja nämä kaksi asiaa ovat niin hankalia yhteensovitettavaksi. Edustaja Hoisling sanoi, että ihmiset pahuvat paljon, mutta mitä ne ei tehdä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kovasti ponnisteltiin, jotta saataisiin jotain tehdyksi. Niin, kananmunasektorista voin puhua, koska minä tunnen sen paremmin. Jälleen myyntisektorilla, kuten Hoisling sanoi, suuri osa elintarvikkeista tulee supermarketteihin, mutta kananmunasektorista tuli äärimmäisen voimakas ja mm, kananmunasektori rakensi uudelleen oman sektorinsa ja yritykset ostivat toisiaan. Stint ja Stonegate, äh, Dins ja Stonegate äh, fuusioituivat ja tämä teki niistä vahvoja. Ja ne pystyvät kilpailemaan minkä tahansa ison äh, supermarkettiketjun kanssa koska volyymi, tuotantovolyymi oli niin valtaisa, mutta vaikka he hyvin nopeasti fuusioituivatkin, niin britti kilpailukomissaari sanoi, että haa, mepäs luulemme, että tämä on kananmunan kuluttajien intressien vastaista koska se on kananmunan tuottajien etujen mukaista ja nämä kaksi asiaa eivät voi olla yhtä aikaa olemassa. Eli fuusio jouduttiin purkamaan. Tähän tuli määräys ja itse asiassa kananmunojen hinta ei ole mitenkään tyydyttävällä tasolla. Tämä on suuri ongelma nyt. Tässä viranomaiset menivät metsään mielestäni. No, kuripitoa tässä kovin paljon on harjoitettu. Tässä sanottiin maataloustuottajille, että teillä on sopimushinta, se ei ole kenties maailman paras, mutta se on parempi kuin pelkkä markkinahinta. Jos haluatte pitää kiinni sopitu, sopimushinnasta, niin Äh, silloin kanat pitää hoitaa ulos kanalasta kuukautta aikaisemmin. Jos näin toimitte, niin siitä pidetään sopimushinnoista kiinni. Tämä oli pikkuisen aseohimolla, mutta tämä tehtiin kuitenkin näin ja me yrity, onnistuimme saamaan hieman tässä ylimääräistä, mutta meidän kilpailukomissaarimme ei tästä tykännyt. Ja tämä on valtaisa ongelma, olen varma, että olette yhtä mieltä tästä. Lopuksi sanoisin vielä jotain Brasiliasta. Meillä oli Brasilian maatalousministeri täällä vierailulla ja Brasilia on maa, jossa kaikki voidaan tehdä paremmin kuin täällä. Jos todellista kilpailu kykyä on karja sektorilla, niin kyllä brasilialaiset silloin vain virtaavat meidän markkinoillemme. No, kuluttajat saavat halvat hinnat, mutta mitäpä tapahtuu, jos Brasilia yhtäkkiä lopettaa esimerkiksi poliittisista syistä tai huonon ilmaston takia tuotantonsa, tuontinsa tänne? Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja todella olen iloinen, että olette täällä molemmat. Tak, tak pamiętamy wszyscy spotkanie Mm, kyllä me muistamme kaikki tämän tapaamisen äh, Brasilian maatalousministerin kanssa, joka järjestettiin äskettäin. Nyt siirrymme edustajien puheenvuoroihin. Aika paljon on tullut puheenvuoropyyntöjä. Puolitoista minuuttia per puhuja. Dante aloittaa, joka on meidän esittelijämme. YMPn uudistuksesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, me olimme erittäin otettuja siitä, että olette tulleet yhdessä tänne kertomaan tästä monimutkaista kilpailukysymyksestä. Ehkä on välttämätöntä muistuttaa teille, mikä kovasti vaikutti lainsäädäntöjen tahtoon YMPn uudistuksesta, kun puhutaan yhteistä markkinajärjestelystä. Me, jos ei haluttu enää yleisellä tasolla huolehtia kilpailukysymyksestä, yhteistä markkinajärjestelystä ja kilpailusäännöistä halutaan myös puolustaa tuottajien oikeuksia järjestäytyä, jotta he voisivat todella ottaa mittaa tästä suuresta keskittymästä. Kun te puhutte kilpailusta, rouva komissaari, te ette puhu Googlesta tai Windowsista. Teillä on suuri joukko maanviljoita, jotka toki tuntevat oikeutensa tuottaa, osaavat tuottaa, mutta usein tuntevat hyvin huonosti, ovat huonosti perillä, mikä, mikä, miten heidän oma tuotantonsa sitten tässä liikemaailmassa etenee. Mutta meidän pitää, meillä pitäisi olla näitä sektoreita meidän pitää antaa pystyä tarjoamaan suurelle joukolle maanviljelijöitä todella taloudellinen ilmaisun oikeus ja vapaus. Ja sitä me halusimme eteenpäin viedä tässä YMPn uudistuksessa. Parlamentin ja neuvoston sopu oli helposti saavutettavissa, saavutettavissa. Meillä on toisen pilarin alla määrärahoja, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön nämä rakenteet. Mitä me sitten toivoimme, kun me pyysimme näitä suuntaviivoja, että todellakin öö, olisi tämmöisiä käyttöohjeita, käsikirjoja, anteeksi tämä ilmaisu, että komissio julkaisi sinne, jotta kaikki maanviljat, joilla he ei ole vielä käytössään tämmöistä juristiarmeijaa helpottamaan heidän työtään, asioitansa niin kuin yrityksillä on, niin että he voisivat toimia yhdessä myydäkseen tuotteita. Meidän maissamme, olipa kansalliset oikeusjärjestelyt mitkä tahansa, niin meillä pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen järjestelmä. Esittelijän etukäteen osoitti sen, että kun mennään maasta toiseen, niin oli hyvin, hyvin konkreettisia käytänteitä kilpailuviranomaisilla. Joskus ne olivat hyvinkin erilaisia kilpailuviranomaisilla. Me haluamme yhteneväiset markkinat joka kuitenkin antaa tuottajille mahdollisuuden toimia hyvissä olosuhteissa. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa vielä, rouva komission jäsen, minä haluaisin ehdot, esittää teille kysymyksen. Yli 50 vuoden ajan on jo selvää, että kilpailuoikeus on tehty kuljettajien, kuluttajien etuajattelen. Meidän pitää tänä päivänä päästä Euroopassa siihen, että kilpailuoikeudessa pitäisi ottaa enemmän huomioon työllisyyden säilyttäminen ja turvaaminen me, meidän, jos me ajattelemme maataloutta, maanviljelyä, meillä on tuotteita, jotka kulkevat kautta maailman ja kilpailu on kiihtynyt, vauhti on hurja ja samalla me menetämme työpaikkoja. Me olemme täällä poliitikkoja, meidän pitää puolustaa kansalaisiamme, ehkä joskus vastaan kuluttajia, mutta joskus myös kuluttajia vastaan mm, palkansaajia. Kiitos yo creo que comparto con... Kiitoksia. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että tällä sektorilla täytyy saada lisää kilpailukykyä ja innovaatiota. Tämä on aivan totta ja tämä, tämä nähdään myös tutkimuksesta, joka tehtiin YMPstä ja sen uudistuksesta. Ja tästä tässä nyt on kysymys on tästä luonnoksesta, jonka esitätte meille. Siitä puuttuu jotain. Siinä selitetään, miten sopimuksesta neuvotellaan, mutta ei puhuta kilpailun harmonisoinnista. Tulen sellaista maasta Espanjasta, jossa kilpailuviranomainen on hyvinkin originaali verrattuna moniin muihin jäsenvaltioihin. Esimerkiksi Ranskan elintarvikesektori on paljon kärsinyt maani kilpailuviranomaisen käsissä ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää taata homogeeninen kilpailusääntöjen tulkinta maatalous- ja elintarvikesektorilla koko Euroopan unionissa. Ja sitten toinen asia, ei voida myöskään vastuullistaa tässä maataloustuotteita päättäjiä elintarvikeketjun tehokkuudesta. Ei voida heille antaa vastuuta siitä, että pidetään kiinni järkevistä kuluttajahinnoista. Eikö muulla osalla tätä ketjua ole mitään väliä, eikä jälleen myyntisektorilla ole mitään tekemistä tässä asiassa? Ei kaikkea vastuuta voida laittaa maataloustuottajille. Ja nämä kolme sektoria, jotka mainitsette tässä, oliviöljysektori on niistä kaikista huolestuttavin mielestäni, koska uskon, että jos vaaditaan, niin kuin täällä sanotaan, että että suurempi määrä oliviöljyä tuottajilta, tuottajajärjestöltä myydään pullotettuina. Ei tämä ole aivan normaalia. Jos olisi nyt Espanjassa työskennellyt tällä sektorilla, niin kyllä tietäisi, että näitä sääntöjä ei todellakaan voi panna täytäntöön. Kiitos ja edustaja Bove, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät komission edustajat, kollega muistutti, että vuonna 2012 Euroopan parlamentti äänesti mietinnöstä siitä, miten voidaan paremmin jakaa elintarvikeketjussa lisäarvoa maanviljelijöille, jalostusketjulle ja jakeluketjulle. Tästä äänestettiin hyvin suuren enemmistön turmi. Siinä otettiin huomioon konkreettiset vaikutukset, eli 15 viimeisen vuoden aikana maantalouden lisäarvo, joka palautuu maanviljelijöille, on on tippunut 30 prosentista alle 20 prosenttiin, eli 15 vuoden aikana maanviljelijät ovat menettäneet osan rahastaan. Se hyödyttää jalostusteollisuutta ja suurta jakeluketjuteollisuutta. Kun puhutaan kilpailusta, joka äh, Michel Dantin otti sen hyvin ansiokkaasti äsken esille, äh, hän sanoi hyvin selkeästi, että tänään pitää jakaa, tänä päivänä pitää jakaa uudestaan tämä maanviljelystä koituva lisäarvo kaikkien eri sektorien kesken. Kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki, kun silloin silloin, kun maidon hinta laski vuonna 2009, silloin ei nähty maidon hinnan alenevan ainakaan näissä suurissa jakelukeskittymissä. Se osoitti sen, että kilpailua ei oltu toteutettu normaalistihan kuluttajien pitäisi ollut, olisi pitänyt voida hyötyä tästä. Toinen esimerkki on hyvinkin järkyttävä. Kun vihannestuottajat järjestäytyivät, ajattelen tässä erityisesti Ranskaa, silloin heitä vastaan hyökättiin Euroopan taholta, koska he organisoituivat kollektiivisesti ja sanottiin tuolloin, että tämä on epälojaalia kilpailua. Mielestäni tässä nyt on todella raskaasti erehdytty kohteesta. Tänä päivänä tuottajat ovat hajallaan, eivät he muodosta uhkaa, vaan nämä suuret ja jalostus- ja jakelukeskittymäryhmät, kun tämä jakeluporras keskittyy ja kun ketjut yhdistyvät, niin ei niitä vastaan voi hyökätä. Eikä niitä voi väittää silloin eh, vääristyneestä kilpailusta. Päinvastoin heitä useinkin onnitellaan. Mielestäni teidän pitäisi kohdentaa työnne ei ainoastaan näihin kolmeen mainittuun sektoriin, vaan ottaa kaikki maataloussektorit mukaan. Jos ajatellaan YMPtä tai tätä mietintöä, niin niissä puhutaan kaikista sektoreista. Mielestäni hedelmien ja vihannesten pitäisi näkyä keskeisessä osassa tässä keskustelussa jo alkumetreiltä. Obrigado. E Kiitoksia. Haluaisin erityisesti kiittää, että kilpailukomission jäsen on täällä paikalla. Tämä on erittäin loistava meidän työmme kannalta, mutta olen myös iloinen, että matalouskomission jäsen on paikalla. Kuten puheenjohtaja sanoikin, hän on ollut kovin usein täällä ja se on hyvä asia. Haluaisin kysyä konkreettisesti sitä, miksi mainita nimenomaan nämä tuotteet, eikä muita, kuten maitoa tai muita tuotteita, joita kollegat täällä mainitsivat. Ja sitten tulevaisuutta ajatellen nämä suuntaviivat. Täytyisi ottaa nämä maataloustuottajien järjestöt huomioon, kun puhutaan kilpailusäännöksistä, täytyisi suuntaviivoissa eritoten mainita, että tuottajajärjestöt voidaan, tai nämä osuuskunnat voidaan tunnustaa ikään kuin tuottajajärjestöiksi, ja mikä merkitys tällä on kilpailun kannalta, viittaan tässä artiklaan 13, joka ei tässä mielessä ole ollenkaan selvä. Bardzo proszę pani poseł Medines, pani prezydent. Rouva McGuinness, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenille. Anteeksi, että tulin myöhään. Komission jäsen Vestager, olin tyytyväinen, kun kuulin teidän sanovan, että maataloussektorilla on selkeitä haasteita sekä input- että ostajapuolella. Toivon, että tämä tarkoittaa sitä, että te ymmärrätte, kuten kollegat ovat täällä sanoneet, että Eh, hintojen vastaanottajia eikä laatioita ja sen vuoksi tämä koko sektori on aika uniikki. Mutta tässä, tällä sektorilla on ihan selkeitä uhkia liittyen kauppakäytäntöihin eh, ja edustaja Dantan on tehnyt erittäin paljon kilpailupuolella työtä tämän asian parissa, joten minä puhun tästä jakeluketjusta ylipäätään. Monissa tilanteissa tämä valiokunta on äänestänyt äh, Eurooppa, sitä, sen puolesta, että Euroopan unioni ottaisi vahvemman kannan. On äh, merkillistä, että eri jäsenvaltiot tekevät eri asioita, kun ne yrittävät äh, saada ruoanjakelu ketjuunsa paremmin kuluttajalta tuottajalta kuluttajalle. Ja tässä ei ole mitään takeita hinnoittelulle, se on musta aukko. Me olemme kaikki ruoan ostajia, mutta kukaan meistä ei ymmärrä hinnoittelun mekanismeja. Me emme ymmärrä erityis, e, erikoistarjouksia ja varsinkaan kestävyyskannalta me emme tiedä seuraamuksia e, sille, että ruoajakeluketju ei ole tarpeeksi hyvä. Minä olen ollut e, Fischlerin, Sharin, Fischler, äh, Hoganin aikana. Joka kerta meillä on vähemmän budjettia ja enemmän vaatimuksia tuottajille ja sanomme, että lähtekää markkinoille ja vastatkaa markkinoiden huutoon. Mutta eivät markkinatkaan ole täydelliset. Ja nyt on todellakin aika, että me kuulemme komissiolta ihan yleisellä tasolla, että he ryhtyvät toimiin. Minä olen lukenut tämän kirjeen, jonka herra Janka lähetti teille ja pidän hyvänä kilpailukomission jäsenen äh, vastausta. Ja toivon, että te aloitatte puhtaalta pöydältä uudelleen. Tämä on nyt kolmas kauteni. Niin minä olen seurannut äh, jakeluketjualoitetta. Minä olen ollut äh, mukana kaiken näköisissä kuulemisissa ja sanat ovat kauniita, mutta hyvin vähän me olemme valiokuntana saaneet mitään todellisia toimenpiteitä komissiolta tässä asiassa. Ja meidän on ryhdyttävä toimiin, jos me haluamme myös huomioida kestävyysnäkökulman, koska ajatus halvasta ruuasta ilman mitään seuraamuksia tuotannon kestävyydelle ei ole mahdollista. Ja se, että nyt toiminta eri tavalla ei riitä. Ja kollegathan ovat täällä maininneet erityisiä esimerkkejä, missä on ollut hyvin omituisia reaktioita siihen, miten tuottajat reagoivat. Me ostajina me joudumme käymään näissä supermarketketjuissa. Ei meillä varsinaisesti ole vaihtoehtoja, valinnan vaihtoehtoja nyt minä puhun hieman kauemmin, minä harvoin olen tottelematon, mutta nyt minusta on uskomaton tilaisuus, tai ainutlaatuinen tilaisuus, että meillä on kaksi komission jäsentä täällä, kaksi tärkeää salkkua, jotka vaikuttavat meidän sektoriimme. Me haluamme nyt toimia, ja minä toivon, että kun minun mietintöni on valmis, niin komissio ottaa sen vakavasti ja kuuntelee myös jo hyväksyttyjä päätöslauselmia ja mietintöjä tästä valiokunnasta. Ja tuotanto- ja jakeluketju, sen täytyy olla hyväksi kaikille osapuolille ja sen täytyy olla läpinäkyvä. No minun tehtävänäni ei ole aina ole olla kovin hyvässä asemassa, mutta minun täytyy nyt tässä johtaa puhetta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyydän samanlaista hyveliä puheaikaa kuin Rova McGinnisille vaikka en puhukaan niin kamalan pitkään. Haluaisin kiittää komission jäseneltä hänen läsnäoloansa. Haluaisin kiittää häntä siitä. On erittäin tärkeää, että täällä on maatalouskomission jäsen paikalla. On hyvä, että hän on täällä usean otteeseen ollut jo aikaisemminkin ja kiitän myös, että kilpailukomission jäsen on paikalla. Haluaisin todeta teille, että tunnen hyvin oliviöljyn tilanteen ja ongelmat. Tulen Andalusiasta alueelta, jossa oliviöljyllä on aivan tähdellinen merkitys monille kunnille. Kun on tällainen YMP, jossa sallitaan tämä lähestulkoon 20 prosenttia aivan kuten täällä edellinen puhuja sanoikin, minä, minua tämä on, minun mielestäni tämä on hyvä, mutta joka vuosi oliiviöljyn tuotannon määrät vaihtelevat merkittävästi. On sellaisia vuosia, jolloin hinnat tippuvat kovasti, koska oliiviöljytuotanto on suurta ja sitten taas on vähäisemmän tuotannon vuosia, jolloin hinnat saattavat taas muuttua ylöspäin, joten tuotantomäärät vaihtelevat markkinoilla ja markkinoiden heiluntaa ei oikein ymmärretä hyvin. Joskus pyydetään yksityistä varastointia ja sitten toisinaan saadaan suositteltava hinta aikaiseksi. Joten täytyy hyvin tarkkailla tilannetta, jotta tästä, näistä säännöistä olisi jotain hyötyä. Minä tulen teille kirjallisesti toimittamaan joitakin näkemyksiä, jotka liittyvät eritoten oliviöljyyn. Toteaisin teille, että kun ajatellaan tätä maitopakettia ja niitä toimia, joihin on ryhdytty, siinä on tiettyä tällaista kausiluonteisuutta. Ja me äänestämme nyt tästä mietinnöstä. Omassa maassani on menty aivan maksimirajoille pakolliset vuosittaiset sopimukset, ja tämä ei toimi. Tämä ei toimi, koska maataloustuottajat edelleen saavat tuotteillensa alhaista hintaa. Öö, hedelmä- ja vihannesektorin yhteisessä markkinointijärjestelmässä tehtiin suuri vihannesten tuottajien järjestö, mutta tämäkään ei toiminut sitten hinnan osalta. Joten tässä on nyt vakava tulkinta ongelma kilpailusäännösten osalta, kuten täällä viitattiinkin tähän jo omassa maassani kilpailu viranomaiset ovat paljon tiukempia kuin monissa muissa maissa. Lopuksi puheenjohtaja vielä toteaisin tässä, että komission jäsen Houkanhan sanoi, että kaikki taistelemme sen puolesta, että maataloussektorilla maataloussektori olisi kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Se on kyllä kestävämpi ja kilpailukykyisempi, mutta ehdottomasti ei oikeudenmukaisempi. Hyvät naiset ja hyvät herrat, nyt Jälleen kerran aika rientää ja me haluamme varmasti kuulla komission jäsenten vastaukset. Pyydän teitä puhumaan erittäin lyhyesti seuraavat puhujat, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä hyvin lyhyesti haluan tervehtiä kahta komission edustajaa ja kiittää siitä, että ovat tulleet tänne. On todella keskeistä, että voimme olla yhteistyössä näiden kahden komission jäsenen kanssa, koska me tarvitsemme tuotantoa, maataloustuotantoa, mutta myös tervettä reilua kilpailua, jotta se olisi hyödyttävää kaikille. Jos puhutaan nyt käytännön tilanteesta ja kun kuitenkin puhutaan tasapainosta maanviljelijöiden välillä. niin pitää suhtautua asiaan todella vakavasti ja tajuta, mikä on lähtökohta. Maksut, maksut, niistähän on tänään puhuttu tänään täysistunnossa. Sielläkin valitsee suuria eroja. Meillä on maanviljelijöitä, jotka saavat 100 euroa tai 200 euroa jäsenmaassa – johon, verrattuna toiseen jäsenmaahan, jossa samat viljat voivat saada 700 euroa vastaavaa samaa tukia. Tämä ei ole nyt yhdenvertaista. Tiedän, että komissaari Phil Hogan haluaa suhtautua kaikkiin tasapuolisesti, kaikkiin maanviljelijöihin. Se ei ole tietenkään helppo tehtävä. Haluaisin kuitenkin tässä äh, huomauttaa teille, kun puhutaan GMOista. En minä niitä vastusta, mutta minä haluaisin kertoa teille yhdestä asiasta, jota en itse ollut ihan tajunnut ajoissa. Eli toisin sanoen, että jos meillä on näitä GMOita, niin niitä ei olla hyväksytty joissakin jäsenvaltioissa, mutta samanaikaisesti niitä voidaan kyllä tuoda tähän maahan. Hyvä komission jäsen, eikö tässä nyt ole vähän tämmöistä kummallista kaksinaamaista peliä? Ei ole hyvää, GMO, me emme suostu viljelmään niitä, mutta samanaikaisesti niitä tuodaan sinne maahan. Se synnyttää ongelmia meidän maataloustuottajille. Minä haluan puhua samalla, siis haluan puhua tästä GMO-asioista. On puhuttu myös maitotuotemarkkinoista. Okei, maitoahan testataan jatkuvasti meidän maissamme. Sillä on tärkeä rooli ja tehtävä nimenomaan, kun puhutaan maitotuotteiden markkinoista kun meillä on nämä sanktiot Venäjälle, silloin meillä on, totta kai tilanne on tullut ongelmalliseksi. Hyvä puheenjohtaja, lopettelen, lopettelen. Meillä on vaikeuksia jossakin jäsenvaltiossa, nimenomaan Romaniassa on tuot, jossa myydään tuotteita, jotka eivät edes kata omakust, omakustannushintaa. Siellä joku tuote on maksanut, mm, maks, kaksi euroa ja sitten miten se myyntihinta siitä lasketaan, niin se on ollut erittäin kummallista. Kommissare, dass er heute da sind, weil Kiitos paljon kummallekin komission jäsenelle, että ovat tulleet paikan päälle. Nämä ovat tärkeitä aiheita, jotka voi todella yhdistää keskenään keskustelun alle. Täällä on jo paljon puhuttu hintapolitiikasta. Silloin kun hinnat ovat huonoja, niin silloin kaikki maanviljelijät, maataloustuottajat, olivat heidän yritykset minkä kokoisia tahansa, niin kaikki kärsivät. Ei tässä ole välttämättä kyse silloin maatilan tai yrityksen koosta. Mutta jos puhutaan sisämarkkinoista ja jos jos halutaan poistaa hankalia liiallisia esteitä, meidän täytyy tajuta, mitkä erot ovat nykypäivässä ajattelemme suoria tukia esimerkiksi voitaisiin antaa tukea joillekin maille. Sehän sanottiin äsken, meille tuli Italiasta esimerkkejä, siellä on äh, asioita, jotka todella ovat äh, synnyttäneet epälojalia kilpailua suorien tukien takia. Markkinasääntelyt on saanut lisää painoarvoa ja merkitystä. On totta, että on toimijoita, jotka ovat voimakkaita markkinoita. Hinnat laskevat, tuotteet eivät voi puolustautua. Miten voidaan palauttaa tasapaino? Millä tavalla me voisimme asettaa tämän asian oikealle tolalle niin, että maanviljelijät voisivat itse olla mukana päättämässä ja sanoa sanansa? Meidän täytyy löytää vielä myös viljan kohdalla uusi tie äh, ja avata uudet mahdollisuudet äh, maanviljelijöille. Kiitos. Dziękuję pan poseł Łazon. Kiitos. Edustaja Kiitos puheenjohtaja. Jos me haluamme helpottaa sääntöjä, että maataloustuottajat voivat järjestäytyä kilpailua varten ja suurryhmittymiä varten, se on hyvä asia. Monet maanviljelijät, kaikki sektorit mukaan luettuna, ovat viime aikoina järjestäneet toimenpiteitä jakelukeskittymiä valtion jakelukeskittymiä vastaan, mutta usein heidän tilanteensa vain huononee tästä. Kuulin äsken ja sen Phil Hoganin sanovat, että pitää antaa enemmän painoarvoa maanviljelijöille. maanviljelijöille. Se pitäisi olla oikeudenmukaisempaa ja kilpailukykyisempää, mutta miten, miten hyvä komissio jäsen Hogan, koska meillä on kilpailutta joissakin öö, erittäin vapaan liberalismin nimissä on kilpailutilanne on erittäin huono ja silloin pienet tilat ovat kadonneet. Eli missä, missä määrin tämä voisi myös olla todell- Tämä on myös todellisuutta maitoteollisuudessa. Tässä on kyse henkin jäämisestä. Ei tämä ole mikään valinta, tämä on vain seuraamusta teidän järjestelmänne vaikutuksista. Ei nämä näkymät tarjoa meille mitään hyvää, koska jos ajattelemme työllisyystilannetta maataloussektorilla – ja kuinka maaseutu autioituu jatkuvasti tämän politiikan seurauksena. Kiitos paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet tästä aiheesta useaan otteeseen ja haluaisin tukea kollega Hoislingia, kun hän sanoi, että meidän täytyisi nyt siirtyä sanoista tekoihin. Meidän pitäisi ryhtyä tekemään jotain. Ja nyt kun meillä on valiokuntamme kokouksessa kaksi komission jäsentä paikalla, se kyllä todistaa sitä, että me olemme tietoisia ongelmista ja me ymmärrämme, että jotain pitäisi tehdä. Eri sektorien maataloustuottajat eivät he ovat huolissaan omasta elon jäännistään. Baltian maissa maataloustuottajien saamat hinnat ovat kaksi kertaa alhaisemmat kuin vain vuosi pari sitten. Ja he miettivätkin nyt siirtymistä toisille sektoreille. Nuoret eivät enää jää työskentelemään maatalouden pariin. Tämä on aivan luonnollista, koska nähdään, että kaikkia sääntöjä sovelletaan rakannetuottajien tuottajien, mutta jälleenmyyjä toimii ihan niin kuin häntä huvittaa. Ja maataloustuottaja on aina konkurssiuhan alla, koska tukkurit ja jälleenmyyjät sanovat, että tässähän tuodaan tuotteita halvemmalla muista maista. Meidän täytyy tehdä nyt päätöksiä, koska me kuulemme muuten kohti kaaosta. Tai toinen vaihtoehto on, että toimivaltaa annetaan kansallisille hallituksille, koska he voivat, he voivat ryhtyä toimiin omien markkinoidensa suojelemiseksi. Edustaja Delajero, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät komission jäsenet, kiitos, että olette tulleet tänne. Ihan yksinkertaisesti haluan kertoa teille kokemuksestanne omastani, kun olen vihannestuottaja, jota olen itse myynyt minun omalta tilaltani. Yli 25 vuotta olen törmännyt samaan vaikeuteen jakelu, elintarvikejakeluketjun kanssa Minulle tänä päivänä pakotetaan pakkausmalleja, minä en voi niitä valita, en voi edes neuvotella hinnoista, enkä voi edes olla varma siitä, että terveydellisesti ne ovat ö, riskittömiä ja että ne eivät myöskään aiheuta vaaraa minun tilalleni. Ja ongelmat liittyvät viruksiin tai kaikkiin muihin tauteihin, jotka voivat tulla monista kolmansista maista Eurooppaan. Minä haluaisin, että maanviljelijä maanviljelijä minä haluaisin, että komissio suojelisi meiltä paremmin näiltä käytänteiltä, jotka ovat vaarallisia. Ne ovat erittäin vaarallisia, jos ajattelemme epälojia kilpailua, kuinka dominoiva asema niillä on ja kuinka ne vaarentavat tilallisten kilpailumahdollisuuksia. Meidän pitäisi myös olla ennakoivaa kriisinhallintatoimintaa ja miten myös voidaan sovelluttaa kysyntä ja tarjonta ja miten voitaisiin määritellä hintojen muotoutuminen. Emme me voi maataloustuottajina jatkuvasti kärsiä kaikista kilpailusäännöistä, jotka eivät mitenkään vastaa todellisuutta tuotantotilannossa, joka on usein hyvinkin ilmaston armoilla, ilmastolosuhteiden armoilla, sillä se vaikuttaa tuotantoon, mutta se ei vaikuta niinkään kulutukseen. Ei ole mitään väliä sillä hinnalla, joka maksetaan tuottajalle ja mitä, mitä kuluttajalle maksetaan. Eli missä se linkki on, koska sitä nyt en ainakaan minä näe missään. Edustaja Wojciechowski, olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący, bardzo ciekawa dyskusja z, z udziałem obojga państwa komisji. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu on erittäin mielenkiintoinen. Olen iloinen, että kaksi komission jäsentä on paikalla tänään. Meillä pitäisi olla useammin tällaisia tapaamisia. Usein tapaamme tässä henkilöitä, jotka eivät näe tätä yhteyttä elintarvikkeiden ja maatalouden välillä. Vaikka jotkut ajattelevatkin tällä tavalla, niin Kenties tämä nyt ei edusta mitään suurta ongelmaa, mutta jos poliitikot eivät näe tätä yhteyttä, niin se on suuri ongelma. Olen itse ollut sokerisektorin uudistuksen parissa töissä, samoin maitosektorilla. Tälle alalle on asetettu hyvinkin rankkoja uhkasankkoja maataloustuottajille, jos he ylittävät kiintiöt. Ja tällaista ei mielestäni voida hyväksyä. Tänä päivänä meidän politiikkamme täytyy muuttaa. Ei pidä tai muuta me joudumme tyytymään siihen, että elintarvikkeet ostetaan EUn ulkopuolelta. Ja on aivan turha puhua kilpailukyvystä. Eurooppalainen maataloustuotanto ei voi olla kilpailukykyistä me emme voi vastata Yhdysvaltojen tai Brasilian tai muiden maiden painostukseen ennen kaikkea ilmastollisista ja maantieteellisistä syistä. Ja samoin sisämarkkinoillamme, jopa siellä emme pysty olemaan kilpailukykyisiä, koska eri jäsenvaltioiden välillä on valtaisia eroja. Ja usein nämä erot ovat aina vain selvemmin nähtävissä. Joten tänä päivänä täytyy todella vaihtaa nyt näkymiä. Täytyy ruveta, ruveta ajattelemaan maatalouden suojelemista, koska meidän täytyy varmistaa se, että maataloustuotanto voi selvitä hengissä. Muuten on turha puhua ö, kilpailukyvystä. Um, before I start, I'm just wondering, do... Ennen kuin aloitan, niin onko se niin, että kaikki saivat neljä minuuttia vai oliko tämä vähemmänkin Guinnessille? I have an answer to that because I'm... Saisinko vastauksen? Te sanoitte yksi minuutti per henkilö. Mutta ei sen kuitenkaan tässä. Kuinka paljon meillä on tässä puheaikaa? Mówiłem półtorej minuty. Pani poseł... Minä sanoin puolitoista minuuttia. Rova McGuinness puhui vähän pidempään, koska hän on laatimassa mietintöä tästä aiheesta, joten anteeksi minun, mutta yleensä se on, se on muille se on puolitoista minuuttia. That's, that's good enough. So. Selvä. Okei, minä tulin äh, tänne tasa-arvoisena ja haluaisin tulla tasa-arvoisesti kohdelluksi. Internetissä on ollut tällainen äh, merkki, jossa sanotaan, että jos syöt tänään, kiitä maanviljelijää. No siinä ei sanota, että jos söit tänään, kiitä Nestleä. Jos syöt tänään, kiitä Teskoa. Sen sanottiin, jos söit tänään, kiitä maanviljelijää. Ja me haluaisimme muistaa tämän, koska ilman maanviljelijöitä Teskot tai Nestleet eivät ruoki meidän lapsiamme. Ja meidän täytyy öö, ylläpitää heitä, mutta se mitä me teemme, me luomme tilanteemme, joka on täysin päinvastainen, ei ole mitään järkeä olla olemassa ja mihinkä me sitten menemme. Yksi asia, joka meidän on tehdä, mikä olisi avuksi. Me kuulemme paljon äh, oikeudenmukaisesta kaupasta, reilusta kaupasta. Minä ostan teini reilun kaupan tuottajilta ja niin edelleen. Ja tiedän monia kotirouvia äh, ja miehiä, jotka tekevät saman. Ja he tekevät sen siltä pohjalta, että he uskovat olevansa reiluja. No nämä kotirouvat tai miehet, heille pitäisi antaa vastaava mahdollisuus, kun he ostavat äh, pihvinsä jonka pitäisi olla jäljitettävää, he tietäisivät, kuinka paljon alkutuottajalle maksetaan. Ja meidän täytyisi myös kouluttaa ei-maanviljelijä perheiden kuluttajia, kuten minä. Emme me ymmärtäneet kotona, miten paljon etua on siitä rahasta, joka tulee minun alueelle. Tuliko se sitten sitä, että, että isäni puuseppänä teki oven tai maalari maalasi oven. Et tässä ei ole kysymys pelkästään maanviljelijöistä, tässä on kysymys kaikesta. Eli meidän täytyy muuttaa tilannetta sillä tavalla, että saadaan rahaa koko alueelle, mutta ennen sitä ihmisten täytyy tietää, mitä maanviljelijä saa maksetuksi, eh, että hän voi tehdä tämän eh, ratkaisunsa. Ja lihanhan pitäisi olla nyt jo jäljitettävää. Kiitos. Edustaja Karti. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset molemmille komission jäsenille. Mielestäni oli oikein hyvä aloite, että molemmat komission jäsenet kutsuttiin tänne. Ja toivon, että komission jäsen Vestager myös on oppinut jotain niistä puheenvuoroista, joita täällä on jo pidetty. Olen esittänyt komission jäsenelle useita kirjallisia kysymyksiä eritoten lannoitteiden hinnoista. Ihmiset eivät esimerkiksi mitenkä kykene ymmärtämään, miten eri ainesosat lannoitteissa ainesosien määrä vähenee, mutta hinta pysyy samana tai nousee. Olen myös lähettänyt useita kirjeitä useille pääosastoille asioista, jotka liittyvät naudanlihan jalostukseen. Omassa maassani esimerkiksi on yleinen näkemys, jonka mukaisesti toiminnassa on todellinen hintakartelli Ja komissio sanoo oikeita asioita, kun se toteaa, että maataloustuottajat ansaitsevat reilun hinnan, mutta sitten komissio ei kuitenkaan ryhdy todellisiin toimiin, kun nähdään, että jotkut suuryritykset sopivat hinnoista. Kansalliset viranomaiset kyllä nopeasti tarttuvat maataloustuottajien järjestöihin kiinni, jos ne yrittävät saada reilua hintaa tuottajilleensa. Annetaanko teille nyt ohjeet siitä, että teidän täytyy tehdä yhteistyötä niin, että voidaan toimia toisella tavalla niin, että maataloustuottajat saavat reilun hinnan, ihmiset saavat hyvä, hyviä elintarvikkeita hyvällä hinnalla ja todellinen, todellakin maksetaan reilu hinta sitten maataloustuottajille. Niin, kiitos paljon. Nyt olemme käyneet puhuja listan läpi, hyvät naiset, hyvät herrat. Minulla olisi nyt ehdotus. Rouva komission jäsen voi vastata eri kysymyksiin. Annamme puheenvuoron siis meidän kutsuvierailemme rouva komission jäsen. Olkaa hyvä, te voitte aloittaa. Well, thank you. Uh... Kiitokset ja kiitokset kaikista näistä puheenvuoroistanne. Ensinnäkin minulle on tärkeää muistaa se, että olemme täällä sen vuoksi, että valiokunta toimii. Se toimii lainsäätäjänä neuvoston kanssa, jotta voitaisiin saada aikaiseksi muutosta. Ja tämän vuoksi me olemme luoneet nämä suuntaviivat. Sen takia, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättävästi toimineet. Ja tämä on tärkeä asia, joka täytyy pitää mielessä. Asiat voivat muuttua. Yksi seikka, jonka suhteen olemme hyvin varovaisia, on tietysti se, että suuntaviivoja pitäisi ö, käyttää. Ö, täällä monet mainitsivat, että kaikilla ei ole juristiarmeijaa takanaan, niin että ö, he saisivat neuvoja vaikeiden sääntöjen soveltamiselle. Tämän vuoksi me olemme työstäneet paljon kieliasioita. Olemme luoneet tänne esimerkkejä niin, että suuntaviivoista tulisi välittömästi käyttökelpoiset. Muutenhan tämä saattaa olla ihan hyvä mahdollisuus, mutta se jätetään hyllylle, eikä se tuo päivittäiseen elämään uusia mahdollisuuksia. Tämähän on se tavoite. Eli maataloustuottajille täytyy antaa mahdollisuuksia. Me puhumme kolmesta eri erityissektorista, naudanlihasta, oliiviöljystä ja peltokasveista, niin että nämä sektorit voisivat järjestäytyä ja saada takaisin hieman neuvotteluvoimaansa, joka kenties menetettiin, menetetään, jos ollaan aivan yksin liikkeellä liikkeellä. Toivon, että luette nämä suuntaviivat pitäen edellä sanomani mielessänne. Sitten muutama vastaus kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Osuuskunnat on katettu tällä. Tuottajajärjestöt voivat olla oikeudelliselta muodoltaan hyvinkin erilaisia, kunhan ne ovat laillisia. Ne on katettu suuntaviivoilla. Ja suuntaviivoissa puhutaan tästä. Tietenkään me emme voi ö, pakottaa maataloustuottajia järjestäytymään, mutta monet maataloustuottajat haluaisivat todella tarttua uusiin mahdollisuuksiin niin, että he saisivat vahvemman, vahvemman aseman niin tuotannon osalta kuin myös ö, ajatellen ostajia. Ja sitten kun nämä toivottavasti hyödylliset suuntaviivat julkaistaan, niin me haluaisimme myös koko ketjun ketjua tarkastella uudelleen. Täällä on erilaisista inputeista esitetty, esitetty kysymyksiä, oli kysymys sitten energiasta tai lannoitteista tai jostain muusta vastaavasta. Tietysti me tulemme tarkastelemaan tätä hyvin intensiivisesti. Ei kysymys ole pelkästään hinnan nousussa siitä, että väärinkäytetään asemaa. Voi olla monia muitakin syitä, mutta eritoten tätä monopoliasemaa tullaan tarkastelemaan. Kun on pieni yksikkö, niin voi olla vaikeuksia niin inputin kuin myynninkin osalta. Me haluamme tätä input-markkinaa valvoa ja mahdollistaa sitten vahvemman aseman maataloustuottajille myynnin hetkellä. Toiseksikin sitten elintarvikkeiden pakkaamisesta. No nyt me olemme loppuvaiheessa tarkastellessamme markkinoiden väärinkäytöksiä elintarvikkeiden pakkauksien osalta, koska näyttäisi siltä, että joillakin eurooppalaisilla markkinoilla on yhteentörmäyksiä, jotka voivat selittää tiettyjä ongelmia konkreettisella elintarvikepakkaussektorilla. Tämä saattaa vaikuttaa pikkuasialta, mutta itse tuotteen kannalta tämä on aivan tähdellistä, koska pakkausten laatu ja mm, se, miten tuotteet esitellään ja maataloustuottajan valinta oman tuotteen esittelyn osalta. Tämä on aivan tähdellistä ja tietysti on erittäin järkevää tutkia tällaisia tapauksia, jotka eivät kenties ole globaalisti mitenkään ilmiömäisen houkuttelevia, mutta nämä ovat äärimmäisen tärkeitä yksittäisen tuottajan kannalta. Ja tätä me nyt sitten tutkimme. Toiseksikin jälleenmyyntimarkkinaa kertomukselle on seuranta ja Tämä liittyy erityisesti yksityisiin merkkeihin. Täällä esitettiin kysymys siitä, onko, ovatko nämä yksityiset merkit este kilpailulle. Ja me tutkimme tätä. Kilpailun näkökulmasta kyse ei ole pelkästään siitä, että alhaiset hinnat ovat tässä pelissä, vaan kyse on myös innovaatiosta ja tehokkuudesta yleisemmin kuluttajan kannalta. Tämän vuoksi me olemme tarkastelleet tällaisia myyjien järjestöjä niin, että saisimme enemmän tehokkuutta aikaiseksi, eikä pelkästään neuvotteluasemaa. Oli kysymys sitten markkin, markkinoiden edistämisestä, jälleenmyynnistä ja niin edelleen. Näin pien, pienillä myyjillä ja pientuottajilla voisi olla paljon vahvempi asema. Ja yksi niistä seikoista, joita tällä hetkellä työstetään, on se, että me kollega, sisämarkkinakomission jäsenen kanssa teemme yhteistyötä ja keskustelemme epäreiluista kilpaa, myyntikäytänteistä. Ja jos tässä tarvitaan toimia, niin yritetään tunnistaa ne alueet, joilla täytyisi tehdä jotain. Meidän kannaltamme kaikista tärkeintä on se, että ne asiat, joita me todella teemme, ne toimivat. Voidaan saada positiivista positiivisia kokemuksia, jos me voimme nyt näillä kolmella alalla, naudanliha, oliviöljy ja peltokasvien sektorilla auttaa maataloustuottajia, jos nähdään, että uusia mahdollisuuksia siitä syntyy. Näin ollen meille on erittäin tärkeää myös saada teiltä palautetta sen osalta, ovatko nämä suuntaviivat ymmärrettäviä, voivatko ne toimia aina niin kuin te ajattelitte niiden toimivan lainsäätäjinä Tämän päivän tavoitteenamme on se, että voimme olla konkreettisia, suoria ja tehdä jotain käytettävää, hyödynnettävissä olevia, myös hyödynnettävissä olevaa myös niille ihmisille, joilla ei ole juristiarmeijaa takanaan tulkitsemaan näitä. Ja tietysti koko tätä arvoketjua täytyy kokonaisuudessaan valvoa. Minä toivon, lopuksi sanoa vielä tässä, että nämä suuntaviivat toimisivat myös kansallisten kilpailuviranomaisten taholla niin, että voitaisiin nämä suuntaviivat yhdenmukaisesti panna täytäntöön ja näin annettaisiin iso panos reilummalle pelikentälle, koska tänä iltana on kuultu paljon huomiota eh, niistä asioista, jotka ovat asettaneet maataloustuottajat hyvin haasteelliseen asemaan, riippuen siitä, missä jäsenvaltioilla, millä markkinoilla he toimivat. Kiitän teitä vielä lämpimästi ja voin kyllä vakuuttaa teille, että otan huomionne erittäin selkeästi huomioon. Thank you very much, Kiitos paljon ja nyt komission jäsen Phil Hogan, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin lisätä hieman tähän, mitä kollega Vestegård Ager sanoi. Ja hän äh, kyllä on ottanut itselleen kaiken sen informaation, mitä me täällä olemme saaneet ja kiitän teitä tästä. Ei tämä ole helppoa. Te, täällä ollaan nyt kuultu, te, olette, te kuulitte nyt hyvin rakentavia äh, ehdotuksia valiokunnan jäseniltä ja he toivat tässä esiin myös hyvin paljon huolenaiheita. Olin hämmästynyt sitä, että Des myönsi, että ranskalaiset ovat hoitaneet paremmin tämän maksujen yhdistämisen. Ehkä 90 prosenttia kaikista maksuista YMPssä eh, ovat eh, irrallaan. Tämä on se, mitä jäsenvaltiot eh, ovat ilmoittaneet. Ehkäpä Ranska on tehnyt tässä hieman enemmän ja sitä kautta ehkäpä sitten saadaan aikaan tätä kilpailua. Mutta yleisesti ottaen niin uudistus, ajatellen se mikä sen oli tarkoitus olla, ainahan meidän täytyy huomioida meidän kansalliset kilpailuviranomaiset ja aina seurata sitä, että jos on to, todisteita siitä, että kilpailu on vääristynyt ja sitten kansalliset viranomaiset sitten täytäntöönpanevat säännöt. Joten siis aika paljon tässä on lisää kustannuksia sen lisäksi, että halutaan äh, hyvää, hyviä elintarvikkeita, hyvää eläinten äh, hoitoa. Luonnollisesti sitä tulee kustannus, mutta se on kustannus, joka minun mielestäni äh, on tavallaan tukeva kustannus, koska sillä tavalla Eurooppa on huippulaatuisen ruoan tuottaja koko maailmassa. Ja tunnen hyvä ystäväni, no kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta kyllä meillä on hyvin paljon eh, joustavuutta ja vapautta annettu alueille ja jäsenvaltioille, ja siitähän sovittiin YMPssä, niin että annettaisiin tällaista lisätukea erityisesti pientuottajille. Ja tämä on tällainen eh, yksittäinen päätös yksittäisissä jäsenvaltioissa ottaa se käyttäen, joten en minä ollenkaan hyväksy sitä, että me tässä jättäisimme äh, pienviljelijät pulaan tässä uudistuksessa. En ole samaa mieltä. Olen samaa mieltä monien kanssa, Kastron ja muiden kanssa, jotka puhuivat siitä, että tarvitaan maanviljelijää sektorilla enemmän ammattimaisuutta niin, että heistä voi tulla parempia myös sopimuksen teossa ja että he osaisivat myös ottaa vastaan sitä tukea ja apua, jota meillä unionissa on tuottajajärjestöille. Meillä on tässä pitkä matka kuljettavana vielä monissa jäsenvaltioissa niin, että me saamme nämä rakenteet sellaisiksi, että maanviljelijät saadaan koottua yhteen. Joissa jäsenvaltioissa tähän on historialliset syyt enemmän kuin toisissa. Mutta katsotaan nyt, eh, jos me pääsisimme tähän tulevina parina vuotena, niin että antaisimme enemmän tukea tälle yhteiselle toiminnalle, yhteiselle markkinoinnille, brändäykselle, ja että maanviljelijät saisivat hyötyä näistä mahdollisuuksista, niin että ne kykenisivät kilpailevaan äh, ruokaketjun, äh, elintarvikeketjun muiden tekijöiden kanssa. Äh, edustaja McGuinness on tekemässä erittäin tärkeää mietintöä ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, kun pyrimme löytymään tarvittavat todisteet Me tarvitsemme useita komission jäseniä tässä, tähän työhön mukaan tekemään yhteistyötä. Ja olisi hyvä, jos te voisitte ottaa muitakin komission jäseniä mukaan, koska on asioita, jotka eivät toimi sellaisella tavalla, kun olisin halunnut. Tämä input on ihan yhtä tärkeää, kuten Vestergaard mainitsi. Ja monien ihmisten on vaikea ymmärtää, että tämä raaka-aineiden hinta on laskenut ja miksi sitten taas sitä, miksi se ei näy muissa sitten äh, hinnoissa, toteahinnoissa. Vuonna 2004 tätä käsiteltiin myös. Me tarvitsemme kuitenkin äh, äh, todisteita. Kilpailuviranomaiset tarvitsevat todisteita ja oli nyt sitten esimerkiksi kysymys tästä lihakartellista, jonka kollega täällä mainitsi. Me olemme saaneet kaiken näköisiä raportteja jäsenvaltioista tästä, mutta ei kuitenkaan mitään toimia, koska me emme ole saaneet tarvittavia todisteita. Joten eh, tämä koskee meitä kaikkia, eikä tämä ole helppoa, johtuen tietystä käytänteistä mitä ihmiset harrastavat. Kyllä me tässä yritämme täytäntöön panna sen, mitä te olette sovineet. Kuten herra Hausin sanoi, meidän täytyy tehdä jotain. Me yritämme. Me todellakin me olemme täytäntöönpanossa sitä, mitä te 2013 lainsäädännössä sovitte. Me olemme myös täytäntöönpaneet sen, mitä tässä uudistuksessa sanottu. Ja on helppo aina huudella, että tehkää jotakin. Mutta en tiedä, oletteko te samaa mieltä näistä uudistuksista, mutta kuitenkin kysymys on yhteisestä sopimuksesta, demokraattisesta päätöksestä. Ja sitten haluaisin puhua herra Agnon kanssa tästä konfliktitilanteesta. Tämä on hyvin hankala eh, elintarviketurvallisuuden ja kuluttajan ja matalien hintojen välillä, jota kuluttajat odottavat. Tämä on tällaista tasapainottelua ja hän määritteli sen paljon hienommin kuin mitä minä osaan liittyen siihen, mitä kilpailukomission jäsenen minun on tehtävä. Joten mitä tapahtuu esimerkiksi, jos Brasilia pääsee markkinoille? No, Merkosuurilla ei mene nyt niin kovin hyvin, että ehkäpä meillä on tässä, tässä vielä mahdollisuus puhua kauppa-asioista, mutta kyllä he joissain, joltain osin ovat jo päässeet markkinoille, mutta eivät niin paljon kuin he haluaisivat ja ehkäpä tulevaisuudessa me haluamme vapaa kauppasopimuksen, koska me olemme hyvin puolustuskannalla. Ja sitten herra Flanagalle hän äh, tulkitsi asiaa, jonka minä olen itsekin sanonut, mikä varmaan hämmästyttää häntäkin. Mutta tämä ihmisten suhde maalla asuvien ja kaupungissa asuvien ihmisten äh, ja elintarvikkeiden välillä on, on asia. Ja jos me emme puhu kestävästä maanviljelystä ja, ja terveellisestä elämästä ja sitä velvollisuudesta kyetä ruokkimaan maailman ihmiset, niin jos me emme puhu tästä suhteesta, niin tämä menee ohi. Kuluttajan täytyy tulla ensin ja tuottajan täytyy tuottaa elintarvikkeita kuluttajalle, ei vain Euroopassa, vaan koko maailmassa, hyvänlaatuisia tuotteita, mutta sen lisäksi kilpailukykyisenä maatalousunionina meidän täytyy kyetä vastaamaan koko maailman ihmisten nälän äh, ja ruoan tarpeeseen. Ja tehdä se sillä tavalla, että myös kaupunkilaiset ymmärtävät, mikä tämä äh, velvoite on, samoin kuin maalaiset, maalla asuvat. No niin, en nyt lähtenyt äh, käsittelemään kysymyksiä yksittäin, mutta olemme kirjanneet muistiin kaikki nämä asiat ja me tulemme vastaamaan näihin näkemyksiin tässä lopullisessa asiakirjassa, jonka te syksyllä saatte sitten käsiin. Kiitos. Kiitos. Me pyydämme vielä rouva komission jäsentä sanomaan muutaman sanan. I think Niin, minä asuin oh, ja kasvoin kun on 300 metrin päässä maailman suurimmasta meiriosuuskunnasta. Silloin tuottajat halusivat ja saivat tämän osuuskunnan kautta parempia hintoja, parempaa laatua ja niin edelleen. Ja nämä perussyöt toimivat silloin, ne toimivat tänäkin päivänä. Ja minun mielestäni tämä on erittäin vahva, tukeva viesti tänä päivänä sille, että näitä suuntaviivoja täytyy käyttää niin, että saavutetaan nimenomaan tämä. Mahdollistetaan tuottajat, tuottajien yhteenliittymät niin, että heidän neuvotteluvoimansa kasvaa, heidän tehokkuutensa paranee mutta ei lähdetä kuitenkaan monopolien tai duopolien kentälle tai muunlaiseen voiton tavoitteluun. Ja minä todella toivon, että sitten voidaan palata tähän ja te voitte kertoa, toimiiko tämä vai ei. Meillä on yhteiset velvoitteet. Me luomme nämä suuntaviivat ja te toimitte laki, lakia saatavana elimenä tässä. Joten kiitokset tästä keskustelusta ja me pidämme kyllä kiinni niistä so- lupauksista, joita tänä iltana on annettu, niin että näistä suuntaviivoista tulee toimivat. Kiitos paljon. Meidän pitää nyt käyttää hyväksemme tätä tilaisuutta, mitä rouva komission jäsen ehdotti meille tätä muotoa, työtapaa, että voidaan kirjallisesti kirjoittaa ottaa hänen yhteyttä, se voi parantaa meidän työmahdollisuuksia, me voimme edetä paljon nopeammin, voimme olla täsmällisempiä, voimme ilmaista todella hyvin mielipiteemme ja näkemyksemme. Meillä ei nyt ollut välitettävästi riittävästi siihen aikaa tänä iltana toisekseen minä olen erittäin iloinen siitä, että muutkin komission jäsenet ovat kiinnostuneita maataloudesta, että ole vain asianomainen komission jäsen, joka olisi siitä kiinnostunut. Se on hienoa, se on hienoa, että rouva komission jäsen on täällä tänään meidän kanssamme, koska hänen vastuualueensa kuuluu niinkin tärkeä asia kuin kilpailu. Me tulemme kut kutsumaan uudestaan äh, tänne myös uudestaan komission jäsenen Rova Binkovskan. Me tarvit, meidän täytyy, äh, me tarvitsemme lisää tietoa, meidän pitää pystyä arvioimaan tätä hyvin laajalti. Meidän täytyy tietää, että maanviljelijöiden voiman käyttömahdollisuudet ovat tällä hetkellä hyvin heikot ja on olemassa paljon eroja siitä, sen suhteen, mitä siis maanviljelijöille maksettava hinta ja kuluttajien maksama hinta, niiden välillä on suunnattoman suuri ero. Vielä kerran kiitos teille kahdelle komission jäsenelle, että tulitte tänne Mehän tapaamme melkein päivittäin Phil Hoganin kanssa, mutta toivottavasti voimme kutsua piakoin uudestaan mm, Rova Westhagerin tänne uudestaan, jotta voimme tehdä jonkunlaista yhteenvetoa. Ehdotan nyt, että keskeytämme kokouksen muutamaksi minuutiksi eh, ihan organisatorisista syistä. Eh, eh, edustaja Nikolson on tullut paikalle, mutta muutama minuutti tauko ennen kuin aloitamme äänestyksen. No niin. Pyytäisin teitä istutumaan. Jatkamme esityslistamme mukaisesti toisesta kohdasta, eli äänestykset herra Nikolsonin mietinnöstä eurooppalainen maitosektori, sen näkymät ja kymmenen maitopaketin arvio. Ehkä e, esittelijä voi meille nyt johdannonomaisesti alustaa vähän tätä aihetta, jonka jälkeen äänestämme. Edustaja Nicholson, jos teille sopii, niin saatte muutaman minuutin esitelläksenne tämän aiheen, mistä äänestämme. Kiitos puheenjohtaja. Te tiedätte, että minä en käytä edes kahta minuuttia. Minä haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, sihteeristöä ja kaikkia valiokunnan jäseniä heidän rakentavasta työstään ja tuestaan koko tämän prosessin aikana. Kiitän 182 tarkistuksesta. Olemme yrittäneet äh, laatia mahdollisimman monta kompromissitarkistusta ja yrittäneet tehdä äh, yhteistyötä kaikkien kanssa, mutta luonnollisesti kaikki eivät aina kuitenkaan saa kaikkia mukaan, mutta kiitän kuitenkin minua omaa henkilökuntani ja ryhmäni henkilökuntaa avusta, kun tämä kaikki on pantu kasaan. Tähän aikaan illasta ymmärrän hyvin, että ette halua, että lähden tässä mitään pitkiä puheita pitelemään. Mutta haluaisin ehkäpä kuitenkin sanoa, kun minusta tuli vuonna 1989 tämän valiokunnan jäsen, elämme, nyt elämme ihan toisessa maassa – me elämme e- e- erilaisessa e- maailmassa, tilanne on ihan erilainen ja, ja uhat ovat ihan erilaisia. Meistä täytyy tulla globaalisia markkinajohtajia eikä globaaleja seuraajia. Minusta meidän täytyy olla johdossa, etunenässä ja osoittaa mulle, kuinka hommat voidaan hoitaa. Ja minusta meillä on nyt mahdollisuus saada aikaan muutos ja meidän täytyy nyt se toteuttaa. Kiitos. tak piękna zapowiedź piękne życzenie być liderem. Todellakin tämä oli ihan harras ja hieno toive, että voisimme olla markkinajohtajia. No niin, hyvät naiset ja herrat, minä pyydän teiltä nyt seuraava, Jos näen, että on ihan selvä enemmistö salissa, niin en sen jälkeen enää kysy, että kuka on puolesta tai äänestää yhtään. Minä tarkkailen ylös nostettuja käsiä. En minä kuitenkaan lähde muuttamaan teidän tahtoanne ja äh, äänestysnäkemyksiänne, mutta, mutta toivon, että tämä olisi tehokasta työtä. Tänä iltana meillä on paljon kompromissitarkistuksia eri puolueryhmistä ovat osallistuneet edustajat äh, keskustelua laatimaan näitä kompromisseja. Ei ole aina helppo päästä sopuun, mutta sehän kuuluu demokratiaan. Ensinnäkin Ensinnäkin kompromisseista äänestetään sähköisesti tai sitten nimenhuutoäänestyksellä. Tarkistus yksi puolesta. Numero yksi puolesta. Kiitos vastaan. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kontotarkist- tarkistuspuolesta vastaan hylätty tarkistus. Edelleen kontvaliokunnasta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus C puolesta vastaan hylätty. Tarkistus numero kaksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Numero neljä puolesta. Kiitos, hyväksytty. Numero viisi Tarkistamme sähköisesti tarkistuksen numero neljä, sanoo puheenjohtaja. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus numero viisi puolesta. Numero viisi siis vastaan. Hylätty. Tarkistus numero kuusi puolesta. Hyväksytty. Numero 7 puolesta hyväksytty. Numero 8 puolesta vastaan hylätty. 9 puolesta vastaan hylätty. 10 11 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 12 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi tarkistus A1 puolesta sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus numero 83 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi A2. Kompromissi A2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan. Hylätty. 95 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi A3 äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus numero 108 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 109 puolesta hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 122 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus numero 162 puolesta. Tarkistamme numero 122, sanoo puheenjohtaja. Äänestys alkaa sähköisesti. 122 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero 162. Raukeaa. Seuraavaksi kompromissi numero 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 120, 136 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6. Äänestys alkaa. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja kompromissi 5a. Kompromissi 5a äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 427 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 100, 146 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 148 puolesta hyväksytty. 149 puolesta vastaan hylätty. 152 puolesta hyväksytty. Kompromissi 6a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Seuraavaksi tarkistus 304. 304 puolesta hyväksytty Tarkistus 401 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 402 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 443 puolesta. Hyväksytty. Seuraavaksi 153 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi numero seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 164. No, okei. Okay. Poprawka 164 对对对对对。Poprawka 164. Kto jest za poprawką 164? Tarkistus 164 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 165 puolesta vastaan hylätty. 166 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 169. 168 vedettiin pois, 169 puolesta vastaan hylätty. 170 puolesta hyväksytty. 172 puolesta hyväksytty. 173 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 9a. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi 187. Puolesta vastaan hylätty. 190 puolesta hyväksytty. 191 puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan hylätty. 197 puolesta hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi numero 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 206 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa 206 oli siis tarkistus. Tarabelli Andrew. Edustaja Tarabellan tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksisataaseitsemän puolesta hyväksytty. Tarkistus 202 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 210 puolesta. Hyväksytty. 211 puolesta vastaan hylätty. Budjetin valvontavaliokunnasta tarkistus numero 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 kontavaliokunnasta puolesta hyväksytty. Numero kahdeksan edelleen kontvaliokunnasta puolesta vastaan hylätty. Numero yhdeksän puolesta hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. 212 puolesta hyväksytty. Kompromissi A11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 220 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus. Kaksisataakaksikymmentäyksi 222 puolesta vastaan. Ylätty. Tarkistus 224 puolesta vastaan. Ylätty. Tarkistus 225 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 226 Puheenjohtaja tarkistaa. Ei, ei vaan nyt on tarkistus 246. 246. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 227. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi A12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksyt Seuraavaksi kompro 244 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 247 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 260 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 261 puolesta hyväksytty. Kaksisataakuusikymmentäviisi puolesta vastaan hylätty. 266 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 267 puolesta vastaan hylätty. 268 puolesta vastaan hylätty. Anteeksi, anteeksi korjaa puheenjohtaja. Tarkistamme sähköisesti tarkistuksen 268. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 270 puolesta hyväksytty. 272 hyväksytty. 272 hyväksytty. Nyt 275 puolesta 275 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan. Hylätty. 276 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi A15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme kompromissiin A16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Seuraavaksi tarkistus 298 puolesta vastaan. Pyydän anteeksi, mutta meidän täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 298. Hyväksytty. Kom. tarkistus 17. Jos puhun liian nopeasti tai etenen liian nopeasti, niin ehkä se häiritsee äänestysprosessia. Yritän vähän hidastaa tahtia. Eli kompromissi A17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 305 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 308 puolesta. Hyväksytty. 309 puolesta vastaan. Hylätty. 311 puolesta vastaan. Hylätty. 312 puolesta hyväksytty. 313 puolesta vastaan hylätty. 314 puolesta vastaan hylätty. 315 puolesta vastaan hylätty. 316 puolesta vastaan hylätty. 317 puolesta vastaan hylätty. 318 vast, puolesta vastaan hylätty. Kompromissi A18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 331 puolesta vastaan. Hylätty. 332 puolesta vastaan. Hylätty. 333 puolesta vastaan hylätty. 334 puolesta vastaan hylätty. 335 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi A19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen numero 344. Puolesta. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi A20. Äänestys alkaa. Anteeksi, anteeksi. Korjaa puheenjohtaja. Tarkistamme ensin tarkistuksen 344. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viidellä äänellä. Kompromissi A20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkoitus 372 puolesta vastaan hylätty. 373 puolesta vastaan hylätty. 374 puolesta vastaan hylätty. 375 puolesta vastaan Vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistamme sähköisesti. 375. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmen äänen enemmistöllä 376 puolesta vastaan. Hylätty. 377 puolesta vastaan Hylätty. Kompromissi A21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi A22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Tarkistus 389 puolesta. Hyväksytty. 390 puolesta vastaan. Hylätty. 271 puolesta. Hyväksytty. 382 puolesta. Hyväksytty. 403 puolesta Nyt emme me äänestäkään tästä tarkistuksesta. Siirrymme kompromissiin A23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 396 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 393 toinen osa puolesta hyväksytty. 404 on vedetty pois. 405 puolesta hyväksytty. 406 puolesta vastaan hylätty. 407 puolesta vastaan hylätty. 408 puolesta vastaan hylätty. 409 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi A24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Tarkistus 425 puolesta. Kiitos hyväksytty. 426 puolesta vastaan hylätty. 428 puolesta vastaan hylätty. 429 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi A25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 439. Tarkistus 439, kolmas osa. Puolesta. Hyväksytty. 441 puolesta vastaan. Hylätty. 442 puolesta. Hyväksytty. 444 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus A26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 447 puolesta vastaa. Vaikuttaa siltä, että se tuli hylätyksi, mutta Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 458 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi A27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 473 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 476 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 471 puolesta vastaan hylätty. 478 puolesta vastaan hylätty. 468 puolesta vastaan hylätty. 469 puolesta. Selvä. Tarkistamme numero 468. Äänestys alkaa. Tarkistus 468. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 482. 82 puolesta. Kiitos hyväksytty. Tarkistus numero 14 puolesta vastaan hylätty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi R1 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Hylätty. 22 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Hylätty. 24 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi R2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus numero 37 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi R3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44, anteeksi 46 puolesta. Puheenjohtaja korjaa kuitenkin 44 puolesta vastaan hylätty. 45 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta hyväksytty. 48 puolesta se raukeaa. 48 puolesta Kiitos. Hyväksytty. 49 puolesta. Kiitos. Kompromissi R4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi R5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 53. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. 58 puolesta. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta hyväksytty. 63 oli siis esittelijältä kompromissi Olkaa hyvä. Vorrei chiedere che l'emendamento numero 70 venga votato a parte in quanto non fa parte della... De... Tarkistus 70 eh, sitten piti äänestää erikseen. Tarkistus 70 ei kuulu kompromissiin. Se oli minun tarkistukseni. Sorry. Otwieram głosowanie nad poprawką. Selvä vaan uudestaan. En, selvä. Nyt äänestämme kompromissista R6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen numero 70 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Hyväksytty. 72 puolesta. Hyväksytty. 73 puolesta Su- 74 puolesta vastaan raukeaa 76 puolesta vastaan raukeaa 77 puolesta vastaan 77 myös raukea. Anteeksi, puheenjohtaja, tarkistus 77. Äänestys alkaa tarkistuksesta 77. Äänestys päättyy. Puheenjohtaja sanoi, että se raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 78. Sekin myös raukeaa. Näin ollen voimme äänestää kokonaan tästä päätöslausumaluonnoksesta. Äänestys, sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja haluaisin kiittää kaikkia äänestykseen osallistuneita tehokkuudesta. Ja haluan onnitella esittelijä Herra Nikolson ja, ja pyydän, että jos Herra Nikolson voisi sanoa muutaman loppulauseen. Thank you very much indeed, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja jälleen puhun hyvin lyhykäisesti uskoisin, että saimme hoidettua tämän hyvin tehokkaasti ja näppärästi. Mutta haluaisin erään seikan tuoda esille. Kenenkään täällä salissa ei pitäisi olla tietämättä niistä vakavista ongelmista, joita maitosektorilla Euroopassa on tällä hetkellä. Ja todella pyytäisin vahvasti, että emme pelkästään keskustelisi keskenämme täällä, vaan myös täysi keskustelu järjestettäisiin täysistunnossa niin, että kollegat voisivat ilmaista näkemyksensä ei pelkästään tästä mietinnöstä, vaan kaikista niistä ongelmista, joita maitosektorilla tällä hetkellä on ja maitoteollisuudella on tällä hetkellä kaikkialla Euroopassa. Joten pyytäisin teitä puheenjohtaja viemään tämän viestin eteenpäin ja pyytäisin niitä, jotka ovat valiokunnissa keskustelemaan tästä ryhmissään ja puheenjohtajakokouksessa sen varmistamiseksi, että tästä nimenomaista mietinnöstä ja asiasta käytäisiin täysi keskustelu täysistunnossa. Vielä kiitän teitä kaikkia sinnikkyydestä. Uskon, että me saimme tämän läpi paljon tehokkaammin ja nopeammin kuin uskoimmekaan. Lämpimät kiitokset kaikille osallistumisesta ja kiitos teille puheenjohtaja. Kiitos paljon. Haluan onnitella vielä kerran esittelijää, kollega Nikolsoni, hyvät naiset, hyvät herrat. Me Meillä oli hyvä pitkä keskustelu. Niin kuin edustaja Nikols sanoi, niin jokaisen pitää olla aktiivinen omassa puolueryhmässään, jokaisen pitää tajuta, kuinka tärkeitä maitosektorin ongelmat ovat. Meillä on suuri haaste vielä edessämme, me tiedämme sen, mutta muiden täytyy vielä tiedostaa tämä. Kiitos paljon kaikille tästä äänestyksestä. Olen pahoillani, että joudumme pitämään tämän kokouksen näin myöhään, mutta se oli ainut mahdollisuus. Ja vielä kerran esittelijänne kiitos ja kiitos kaikkia. Kiitos myös tulkeille.